toinen toisiaan ja näin on haluttu toimia. Ja parlamentti toivoo myös, että näissä neuvotteluissa, kun liitytään tällaisiin yleissopimuksiin ja Euroopan neuvoston yleissopimukseen, saamme tästä tällaisen yleismaailmallisen varmuuden ihmisoikeuksien suojasta ja tällä voidaan vahvistaa myös Torinon ihmisoikeussopimus. Kiitokset. Kiitokset. Tästä me olemme saaneet nyt toteutua tästä päätöslauselmasta. Ja olemme saaneet keskustelun päätökseen. Äänestys järjestetään siis huomenna. Esityslistalla nyt on neuvoston ja komission julkilausumat Tukholman ohjelman toimintasuunnitelmasta. Aikaisen edeltävä keskustelu oli oikein kiinnostava, mutta kesti paljon pidempään kuin olin ajatellutkin ja siitä syystä pyydän, että seuraavassa, seuraavan keskusteluun osallistuvat haluaisi, tiukasti noudattaisivat nyt puheaikoja. Al consiglio, prego. Neuvosto, olkaa hyvä. Kiitos puhemies vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen on yksi suurimmista menestyksistä ja ylpeyden aiheista Euroopan unionissa tämä alue oikeuden, turvallisuuden ja alue on yksi suurimmista eh, sekä rikosoikeudellisista että siviilioikeudellisista ja sisä, sisäiseen turvallisuuteen liittyvistä menestyksistä ja parhaimmista tuloksista koko tässä yhteisessä eurooppalaisessa hankkeessamme. Ja Euroopan unionin suhde kansalaisiin on sen pohjalta vahvistunut. Ja haluaisinkin huomauttaa, että unionin politiikkojen kautta unionin kansalaiset voivat saada tällaista lisäarvoa omaan jokapäiväiseen elämäänsä jokapäiväisen elämän tärkeimmissä kysymyksissä, esimerkiksi kun turvallisuus kasvaa. Ja tämä toki on äärimmäisen tärkeä kysymys koko unionin kannalta ja yksi suuri voitto. On myös tietysti neuvoston päätöksiä näissä kysymyksissä oikeusvapaus- ja turvallisuuskysymyksissä hyväksytty jo ennen Lissabonin sopimusta, silloin kun toimittiin hallitusten väliseltä pohjalta ja joissakin päätöksissä erityisesti käsiteltiin näitä kysymyksiä, joita äsken kävimme läpi. Esimerkiksi nämä ihmisyyttä vastaan tehdyt rikokset ja sitten sotarikokset, samoin kuin nämä massamurharikokset. Ja tässä on viitattu 2003, 2004, 2005 päätöksiin. 2003 neuvosto loi tällaisen jäsenvaltioiden yhteisen verkoston hallitusten väliselle työlle näiden rikosten rangaistuksi saattamiseksi. Ja me kaikki muistamme esimerkiksi tämän Pinochetin tapauksen joissain jäsenvaltioissa, joissain valtioissa on olemassa tällaista lainsäädäntöä. Esimerkiksi Espanjassa juuri erityisesti on tällaista, tällainen osa lainsäädäntöä universaali lainsäädäntö, joka kattaa rikokset, jotka on tehty myös Espanjan valtion ulkopuolella. Ja näin voidaan siis käsitellä asioita myös sellaisia rikoksia, jotka, joita ei ole tehty EU-Espanjassa. Eli joidenkin valtioiden oikeuden tällaisia mahdollisuuksia on. Ja tämä periaate on joissain jäsenvaltioissa poikkeuksellisesti mukana sellaisista rikoksista, jo, sellaisista rikoksista, joita missään tapauksessa ei voida hyväksyä. Eli sellaiset rikokset, jotka suoraan syvään loukkaavat koko ihmisyyttä syytä ja näin silloin voidaan niistä tuomita myös oman jäsenvaltion, oman valtion ulkopuolella. Ja nyt erityisesti tästä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta on luotu tuo Tukholman ohjelma. Ja nyt kun Lissabonin sopimus käsittelee tätä vapauden, oikeuden ja turvallisuuden aluetta ei pelkästään hallitusten väliseltä alueen näkökulmasta, vaan selvästi unionin yhteisömetodin kautta. Ja sen takia Euroopan unionista on tullut tärkeä tekijä ja myös parlamentista on tullut yksi tärkeä, tärkeä tekijä, jota se aikaisemmin ei ollut. Ja Tukholman ohjelma on harvinaislaatuisen tärkeä ja me olemme kovasti ilahtuneita siitä, että se 2009 jo, joulukuussa hyväksyttiin eh, neuvostossa ja tietysti ennen sitä täällä parlamentissa, koska siitä sitten syntyy tällainen selkeä ohjelma, kansalaisten tarpeet huomioon ottava ohjelma tulevien vuosien ajaksi. Ja tämä ohjelma on, kuten sanoin, poikkeuksellisen merkittävä. Ja tästä ohjelmasta pari sanaa vielä viittaisin tuohon keskusteluun, jota äsken juuri kävimme. Tästä, tässä ohjelmassa velvoitetaan jäsenvaltiot tekemään yhteistyötä kansainvälisen rikosoikeustuomioistuimen kanssa mm, tällaisten kansanmurhien ja ihmisyyttä vastaan käyvien rikosten ratkaisemiseksi ja rangaistuksi saattamiseksi. Ja tästä asiasta on keskusteltu erityisesti viime vuoden loppupuolella Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Kyse on, kuten sanoin, poikkeuksellisen merkittävästä ohjelmasta, jota on pakko kehitellä käsitellä eteenpäin ja saada käytännönläheiseksi. Ja tässä erityisesti meidän mielestämme tämä saamamme tiedonanto on merkittävä, eli Euroopan kansalaisten, kansalaisille takaaminen turvallisuuden oikeudena vapauden alueen takaaminen Tukholman ohjelman jälkeen ja sen soveltaminen. Tämä Tukholman ohjelma, kuten sanoin, auttaa meitä pohjautumaan, pohjautuen näihin vanhoihin kokemuksiin, uusiin, ta, uusiin haasteisiin. Ja tämä nyt Lissabonin sopimuksen jälkeen toimielin yhteistyön kannalta on hyvin merkittävä hetki ja suoranainen vallankumous. Sallikaa minulle nyt tämä tämä sana, ikään kuin oikeudellinen vallankumous toimielimissä täällä, koska aikaisemmin tämä kuului hallitusten väliseen yhteistyöhön ja nyt se on suoraan siirtynyt yhteisöjen päätettäväksi ja tämä tietenkin korostaa Tukholman ohjelman merkittävyyttä ja myös tietysti neuvoston työtä samoin kuin parlamentin roolia yhteispäätöksentekijänä. tekijänä niiden välineiden hyväksymiseksi seuraavien viiden, niiden ehdotusten hyväksymiseksi, joita teemme seuraavien viiden vuoden aikana. Kiitokset. Kiitokset. Nyt antaisin puheenvuoron komission jäsen Redingille. Äh, kiitos puhemies. Tähän asiaa tiedätte, mutta sallin, että, että lyhyesti esittelen äh, komission toimintasuunnitelman. Euroopan äh, kansalaisille vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustavan alueen palvelujen vahvistamiseksi, eli tämä Tukholman ohjelma. Tämä toimintasuunnitelma on hyvin käytännöllisten toimenpiteiden opaskirja lähimpien viiden vuoden aikana. Ensin kuitenkin pari askelta taaksepäin. Äh, tapahtuneet viime kuukausien tapahtumat ovat osoittaneet, että, että että taloudista, Euroopan, Euroopan taloudista ja yhteiskunnallista ja sosiaalista tilannetta pitää pystyä hallitsemaan varsin kiireellisesti. On toimittava viipymättä. Muistan, että komission toimintaohjelman hyväksymisen maaliskuun lopulla jo sisällöllään se osoitti, että että, että komissiolla on paitsi tehtävä, tarkoitus, mutta että se myöskin on tarttunut toimiin, toimeen kansa, kansalaisten saattamiseksi eurooppalaisen toiminnan keskiöön. Ja tämä toimintasuunnitelma sisä- ja oikeusasioiden saralla on ensimmäinen strateginen uuden komission strateginen suunnitelma oman ohjelmansa toteuttamiseksi ja noudattelee varsin tiukkaan ja läheisesti tämmöistä laajempaa toimenkuvaa ja Tukholman ohjelman laajempaa filosofista toimivaltaa kysymyksiä yhteistyössä tietysti parlamentin ja neuvoston kanssa <clears throat> jotta sitten varmistettaisiin perusvapauksien ja oikeuksien kunnioittaminen. Samalla kun integroidaan ja, äh, ja taataan Euroopan turvallisuutta, äh, on nyt toteutunut sitten varsin kattavalla tavalla, koska nämä aloitteet äh, antava, luonnehtivat tällaisen tiekartan kohti turvallisempaa vapaampaa Eurooppaa, koska vapautta ja turvallisuutta ei voida erottaa toinen toisistaan. Ne ovat mitalin kaksi puolta liittyen kuitenkin kumpikin kansalaisiin ja niiden kummankin tarkoituksena on perehdyttää kansalaiset paremmin Eurooppaan toimintasuunnitelmassa on ohjeet hyvin to- konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseksi tällä saralla, jossa e, e, Euroopan tarjoama lisäarvo on aivan ratkaisevaa kansalaisille ja meidän menestyksellemme. Tästä on jo aiemminkin puhuttu, eli että Lissabonin sopimus ja että uusi perusoikeuksien peruskirja ovat jo toimia, jotka hyödyttävät kansalaisia. Ja koska kaikki nämä toimenpiteet tytke, kytkeytyvät toinen toisiinsa, ovat hyvin kunnianhimoisia ja noudattelevat Lissabonin sopimuksen ja perusoikeuksien peruskirjan tavoitteita. Meidän pitää tietysti päästä näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin niin nopeassa tahdissa kuin mahdollista, jotta pystymme sitten vastaamaan kansalaistemme huutoon. Sen vuoksi tätä toimintasuunnitelmaa täällä parlamentissakin pitäisi tulkita asiaksi, joka, jota, jota ei ole mitenkään kiveen hakattu. Tapahtum, ta, odottamattomia tapahtumia sattuu jatkossakin ja komissio varmasti reagoi silloin, kun jotain ennen kuulumatonta tapahtuu käyttäen siinä aloiteoikeuttaan ongelmien ratkaisemiseksi. Siksi meillä on tarkoitus, mikä on teillekin tärkeä, tästä sitten laatia Tukholman ohjelman välikatsaus vuonna 2012 sen, sen varmistamiseksi, että ohjelmat todellakin noudattelee sitten Euroopan, Euroopan ja maailman kehitystä ja päivänkohtaista tilannetta. Mutta kuten ministeri äsken juuri totesi, ei tässä toimintasuunnitelmassa suinkaan ole kysymys pelkästään siitä, mitä Euroopan komissio aikoo ehdottaa, se pitää sisällään äh, myöskin paljon sellaista, mitä jäsenmaat äh, aikovat tehdä ja miten jäsenmaat aikovat sitten ottaa omaan äh, toteuttaa omia aloitteitaan toissijaisuus- ja läheisyysperiaatteen mukaisesti. Miten he aikovat sitten panna, panna täytäntöön eurooppalaisia päätöksiä oman lainsäädäntönsä kautta ja miten aikovat sitten toteuttaa yhteistyötään muiden jäsenmaiden kanssa. Äh, niin arvon parlamentaarikot, äh, tämä äh, toimintasuunnitelma onnistuu, osoittautuu menestykseksi vain siinä tapauksessa, jos kaikki toimielimet puoltavat yhteen hilleen ja tekevät oman osansa. Ja varmasti parlamentti ainakin meitä oikealle tielle auttaa. Kiitoksia komission jäsenille. Nyt aloimme keskustelun puolueen ryhmät ensiksi. Aloitamme EPP-ryhmästä. Minuutti 30 sekuntia. Koratsapilta, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin onnitella komissiota tällaisesta ajoituksellisesti hyvästä toimintasuunnitelmasta. Olen seurannut keskustelua Aktamentissa, koska uskon, että Tukholman toimintaohjelma tai toimintasuunnitelma on paras kansalaiskeskeisen Euroopan kehittämiseen. Sen takia pyydän komissiota pitämään kiinni tästä Tukholman ohjelman visiosta seuraavien viidenkin vuoden ohjelmien sisällä. Tämä tarjoaa tasapainon toisaalta äh, kansalaisten turvallisuuden ja heille varattujen oikeuksien välillä ja myös kansalaisuuden vahvistamisen välillä. Toimintasuunnitelmassa on erityisesti hyvää nämä viimeaikaiset toimet ihmiskaupan, lasten väärinkäytön ehkäisemiseksi ja yksinään matkustavien alaikäisten käsittelemiseksi. Tämä strategia naisten seksuaali, seksuaalista sukuelinten silpomista vastaan. Ja tämmöinen, toivottavasti saadaan aikaan mahdollisimman nopeasti, koska asialla on kiire. Meidän pitää kannustaa kansalaisten osallistumista ja tehdä päätöksiä mahdollisimman avoimesti ja avio, pitää myös asiakirjoja mahdollisimman avoimina. Odotan työskentelyä parlamentin kollegojen, neuvoston ja komission kollegoiden kanssa, jotta saadaan tosiaan jotain aikaa, jotta saadaan aikaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue. Grazie per il gruppo dell'Alleanza Progressista. Kiitoksia sitten herra Gantz, puolitoista minuuttia. Köszönöm szépen, elnök asszony Nihány Kiitoksia puhemies. Mu- mu- muutama yleinen ajatus ja sitten pari teknisluontoista kommenttia. Tietysti me uskomme Tukholman ohjelmaan ja pidämme sitä erittäin tärkeänä. Sen vuoksi olemmekin hiukan pettyneitä, koska ei tämä tavoitteellisuus nyt ihan riitä meille, eikä noudata meidän toivomuksiamme mutta toki tärke, monia tärke, tärkeitä asioita tähän suunnitelmaan sisältyy aina, aina vuoteen 2013-2014 tähdäten. Vähän ollaan jo aikataulusta jäljessä, mutta jos ajatellaan kansainvälistä yhteistyötä, komission ja parlamentin välinen yhteistyösuhde ei välttämättä ole paras mahdollinen, vaikkakin palaute, palauteen taso on parantunut huomattavasti ajatellen, mitä neuvotteluja esimerkiksi Yhdysvaltain kanssa ongelmia tässä kuitenkin on vielä. Me, me olemme pahoillamme siitä, että, että, että, että vain puitesopimuksen tasolla liikutaan. Samoin myöskin sitten kansalaisten, äh, kansalaisten valistus, kans, kansalaisten sama tieto, ei se, sekin näyttää jäävän puolitiehen, mitä maahanmuuttoon tulee. Me, me olemme yhteistyön käynnistäneet, mutta tavoitteet ovat aika vaatimattomat. Tässä peräänkuulutetaan tehokkaampia uusia ratkaisuja, koska vielä on paljon ongelmia. Samoin työntekijöiden vapaa liikkuminen kaipaa päätöslauselmia ja myöskin saada sitten syrjintä väsämärävällä kesken loppumaan. Liberaali. Kiitoksia sitten liberaaleista. Weber, puolitoista minuuttia. Thank you, President. Kiitos puhemies niin tämä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma, mutta sitten kuitenkin meidän pitää suunnitelmalla, suunnitelma saada täytäntöön pantua tehokkaasti. Ja tehokkuus ei tarkoita pelkästään hyvää aikataulua, vaan se viittaa myös lainsäädännön sisältöön, joka lähivuosina tullaan hyväksymään, ja toimiminet, joita, jotka käsittelevät tätä jatkossa. Jos halutaan, että unioni on yhdenmukaisempi ja johdonmukaisempi, niin meidän pitää saada aikaan luottamusta ja vastavuoroista tunnustamista oikeuden poliisityön alalla samalla tavalla kuin sisämarkkinat ovat kehittyneet. Jotta me tähän pääsisimme, niin meidän pitää siirtää nyt katseemme perinteistä, juridisista perinteistä, joita ei nyt sitten käytettäisi ainakaan siihen, että vähimmäisedellytyksiä ei täytetä rikosoikeuden alalla. Meidän kansalaisemme e, vaativat parempaa suojaa terrorismia ja rikollisuutta vastaan, ja meidän velvollisuutemme on heille tämä turva tarjota, kuitenkin niin, että noudatetaan ei pelkästään uhrien oikeuksia, vaan myös puolustuspuolen oikeuksia ja sen takia vähimmäisoikeudet pitää olla käytössä kaikissa jäsenvaltioissa ja meidän pitää olla tällä alalla rohkeita, meidän pitää olla rohkeita, kun annetaan Eurojustille enemmän valtaa. Meidän pitää myös kansalaisten tieto, henkilötietoja suojella ja meidän täytyy nyt sitten säännellä myös turvapaikka-asiasta. Minun poliittinen ryhmäni haluaa rakentavasti tehdä yhteistyötä komission ja neuvoston kanssa ja samaan aikaan jatkaa taistelua ihmisoikeuksien oikeuksien suojelmisen puolesta. Grazie per... Kiitoksia. Sitten vihreistä Sargentini puolitoista minuuttia. Listening to the... Kiitos puheenjohtaja kun nyt kuuntelin komissaaria ja neuvoston puheenjohtajaa Tukholman toimintaohjelmasta, muutama kysymys nousi mieleen. Espanjan puheenjohtajakausi on loppusuoralla enää viisi viikkoa jäljellä ja eh, puheenjohtajavaltio eh, eh, heitti ilmaan hienoja ajatuksia turvapaikkaoikeuksista, maahanmuutosta, naisten tasa-arvon parantamisesta ja emansipaatiosta. Ja nyt jää, jää, jään miettimään, missä nämä käytännön tulokset luuraavat komissio ja parlamentti tekivät oman osansa, mitä tulee turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiin. Ja nyt sitten on pallon neuvostolla. E, me ei tässä ole ollenkaan pelkästään jäsenmaiden asia nyt sitten omaa lainsäädäntöä Tässä e, Euroopan neuvoston, tai neuvoston asia on siis näitä Eurodakkia ja, ja muihin, muita juridisia välineitä kehittää vihreät nimenomaan ovat jääneet tätä odottamaan maahanmuuttoratkaisuja. Ja sitten tietenkin sana komissiolle. Syrjinnän vastustaminen ovat tietenkin peruskysymyksiä, jotka ovat myöskin kirjattuina Tukholman ohjelmaan. Miksei, miksi, miksei komissio sitten kuitenkaan painottaa esimerkiksi samaa sukupuolta olevien suhteita, avioliittoja. Miksei sitten saman sukupuolta oleva kumppanuudet, mikseivät ne ole nyt sitten tässä toiminnan keskiössä? Voitko tätä selittää ja perustella? Sitten Europolista sananen ennen Lissabonia E, e, Eurooppa, Europoliin ei juurikaan e, kohdistunut mitään valvontaa parlamentin taholta. Nyt on asia, asia samalla tolalla, vaikka meillä on Lissabonin sopimus. Esimerkiksi ää, valta neuvottelujen käynnistämiseksi kolmansien osapuolten kanssa, kolmansien valtioiden kanssa perustuu neuvoston ohjeistuksen. Nyt kuulemma Europol jo neuvottelee Israelin kanssa uudesta sopimuksesta ja mitä muita maita lieneekään neuvottelupöytään tulossa. Lissabonin sopimus antaa meille parlamentille uuden roolin ja haluaisin, että komissiokin sen mukaisesti sitten alkaa toimia. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten antaisin puheenvuoron Bitsotolle minuutiksi. Grazie, 170 Kiitos puhemies. 117 lakia viidessä vuodessa aika suuri eh, määrä ohjelmasta, jota ei ole vielä edes saatu käyntiin. Jos katsotaan näitä tätä ohjelmaa, niin kaikki vaikuttaa hymältä, mutta mi- mi- mihin tarvitaan kaikkia virastoja, jos ei ole poliittista strategiaa, e, joka perustuisi selkeälle e, lähtökohdalle esimerkiksi e, laittoman siirtolaisuuden torjumiselle no, ja laittomuuden torjumiselle yleisemminkin ja miten ollaan yhteistyössä kolmansiin maihin, jotta maahanmuutto saataisiin tyrehtymään. Ja siinä mielessä 20 prosenttia nuorista eurooppalaisista jo työttöminä ja 5 miljoonaa kaiken kaikkiaan eurooppalaisista on, on, on työttömänä. Ja maahanmuuttopolitiikanhan pitäisi perustua solidaarisuudelle, mutta pitää olla paljon realistisempia. Tällä hetkellä annetaan, prioriteetti olisi antaa työtä meidän kansalaisillemme. Tämä retoriikka ei auta ihmisiä saamaan työtä. Seuraavaksi muille puheenvuoroille. Ensiksi Dias de Mera, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Me puhumme yli 360 toimesta viiden vuoden ajaksi. Minun mielestäni toimintasuunnitelmaan pitäisi enemmän ollut saada tukea parlamentista ja mahdollisuuksia keskustella tässä parlamentissa asiasta, asiasta ennen sen eteenpäin viemistä. Tästä muutama esimerkki. Esimerkiksi radikalisoinnin torjunta, e, terrorismin rahoittaminen ja mahdollisuus luoda tällainen yhteinen eurooppalainen ohjelma ja tällainen Europol ja Eurojustin yhteinen e, valvontakeskus järjestäytyneen rikollisuuden estämiseksi, samoin kuin internetin käyttö terroristitarkoituksiin ja Frontex, Frontex säädöksen asetuksen muokkaaminen. Tässä on monta esimerkkiä ja paljon paljon muitakin esimerkkejä tästä voitaisiin ottaa. Hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka olisivat kaivaneet myös parlamentaarista käsittelyä. Erityisesti erikoisten uhrien suojelu, suojelussa ehdotetaan vain yksi, yhtä ainoaa tointa, tällaista yhtä ainoaa globaalista toi, toimea, tointa, johon otetaan myös terrorismin uhrit, eli kaikki uhrit, lukuun ottaen terrorismin uhrit, ja tästä luotaisiin tällainen yleiskysymys, vaikka minun mielestäni tarvittaisiin erillinen terrorismin uhrien väline, tilanne, jo, ja sen pitäisi olla yksi etusia kysymyksistä tässä koko unionissa. Ja vielä Rouva Reding, minä haluaisin saada vastauksen siihen, mistä syystä Europolin päätösneuvostossa nyt vaihdeta, muutetaan tästä päätöksestä säädökseksi vuonna 2013. Kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoron Flashikova Benjovalle puolitoista minuuttia. Grazie pani presidentka, pani komisarka, pan minister. Kiitos puhemies, hyvä komissaari, hyvä ministeri. Tässä Tukholman suunnitelmassa on aiheita, aihepiirejä, joista haluan puhua. Jos haluamme edistyä asia, asiassa, niin meidän pitää käsitellä näitä ongelmallisia asioita erityisesti. Yksi ongelma on Euroopan yhteinen turvapaikka lähestymistapa, jota, josta on keskusteltu Toisaaltahan komissio puhuu siitä, miten pitää maahanmuuttajat integroida omaan järjestelmäämme. Ja toisaalta eh, ei tässä toimintasuunnitelmassa ei kovin suuria kun, kunnianhimoisia tavoitteita aseta. Vuoteen 2014 mennessä ei ole toivoa saada aikaan yhtenäistä turvapaikkahakemusten käsittelyä EU:ssa. Ja senpä takia konkreettisia ehdotuksia esimerkiksi kausityöntekijöiden eh, osalta ja turvapaikanhakijoiden osalta. Näitä ei ole Tukholman suunnitelmassa selkeästi tuotu esille ja enemmän on tuotu sitten esille näitä repressiivisiä toimia. Komissio väittää, että ei ole prioriteettina eh, eh, käsitellä samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröintiä. Tätä ei pidetä kovinkaan priori, priorisoituna kysymyksenä. Mm, sekin on vähän outoa. Sitten lopuksi vielä selkeästi mainitaan yritysten vapaus ilman sääntelyä ja kriisitilanteessa tämä on hieman yllättävä veto. Se la parola. Kiitokset. Seuraavaksi Ludford, minuutti. Thank you, President. For me... Kiitoksia. Minulle parasta tässä toimintasuunnitelmassa on nämä neljä, viisi, toimen, viisi konkreettista toimenpidettä koskien rikosoikeudellista käsittelyä. Minä puhun ensimmäinen esittelijän koskien näiden tul, nämä tulkinta ja jälkeläisten roolin tulkinta. Tästä olen päässyt juuri keskusteluyhteyteen neuvoston kanssa viime, viimeisen kerran. Myöskin komissaaria kiitän tästä Soihdon näyttäjän tiestä. Minä kiitän häntä henkilökohtaisesta yhteistyöstä. Minä sitten me, me, meillä, meillä on korkea aika jo poistaa viimeisetkin äh, <clears throat> tällaiset molemminpuolisen äh, tunnustamisen esteet. Eurooppalainen äh, pidätysmääräys on nyt aiheuttanut suurta suuttu, suuttumusta eräiden asianosaisten kohtelussa. Jos tällaiset toimenpiteet olisi toteutettu jo aikoja sitten, tällaisia väärinkäytöksiä ei tapahtuisi. Grazie. La parola all'onorevole Busutti. Kiitoksia sitten Till, puolitoista minuuttia. President, eh, Kiitos puhemies. Niin sisämarkkinat ovat yksi Euroopan unionin suurista projekteista ja uskon, että nyt tämäkin projekti eh, kannustaa tai tukee Euroopan kansalaisia ja tämä on tämä seuraava valtava projekti EU:ssa. E Sisämarkkinathan syntyvät vuonna 1992 ja siihen aikaan hyväksyttiin Maastrichtin sopimus ja Maastrichtin sopimus ja eurooppalaisen kansalaisen, luotiin eurooppalainen kansalaisuus. Nyt sitten luodaan semmoinen alue, jossa tätä eurooppalaista kansalaisuutta voi todella, josta siitä voi hyötyä. Ja, ja liittyen kansalaisoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin ja, ja vapaaseen liikkuvuuteen ja muihin oikeuksiin Tällaisilla aloilla EU voi toimia esimerkkinä, esimerkiksi torjuakseen ihmiskauppaa, pedofiilien, pedofiilien torju, paljastamiseksi, lasten oikeuksien puolustamiseksi ja niin edelleen. Tämä projekti vielä edellyttää kolmea asiaa. Tämmöinen poliittinen poliittinen eh, signaali, joka antaa kansalaisille selkeän viestin. Ja on tietenkin olemassa toissijaisuusperiaate, jossa pitää muistaa, että se toimii parhaiten. Sitten määräajat tämän toimintasuunnitelman pitäisi sisältää määräaikoja, joita meidän pitää noudattaa, muutenhan kaikki häviää vain savuna ilmaan. Grazie. La parola all'onorevole... Kiitoksia. Sitten Lopes Aguilar, puolitoista minuuttia. Kiitokset. Puhemies, Libe-valiokunnan edustajana o Cassini oli ja Berlinger olivat mukana tässä työssä Tukholman, sopimus, Tukholman toimintasuunnitelmaa käsitellessämme ja siitä mietintöä luodessamme. Minun täytyy huomauttaa, että Tukholman ohjelma oikeus, turvallisuus ja vapauskysymyksissä ei missään tapauksessa helpota parlamentin elämää, vaan tuo meidän työmme paljon vaikeammaksi ja vaativammaksi. Osa näistä vaatimuksista, jotka päätöslauselmassa on hyväksytty, eivät ole selkeästi artiklatekstissä mukana tuossa komission toimintasuunnitelmassa ja siitä syystä nyt tässä koko keskustelussa ja, parla- ja tässä parlamentin osallistumisessa tähän toimintasuunnitelman käsittelyyn. Nuo, nuo kappaleet 118-150 osoittivat tiettyjä selkeitä suuntaviivoja parlamentin mielestä tärkeistä kysymyksistä. Osa niistä on päässyt mukaan esimerkiksi uhrien suojelemisesta ja sitten Schengenin valvontatayksiköistä, Eurojust, mm, turvapaikkayksikkö ja Eurojust ja niin poispäin, mutta sitten osa näistä hyvin merkittävistä perustavanlaatuisista kysymyksistä, kuten tietosuojakysymykset ja sitten syrjimättömyys tai niitä ei tässä ole riittävästi otettu mukaan, vaikka nämä kiinnostavat parlamenttia aivan erityisesti ja silloin kun keskustelemme vaikkapa näistä Euroopan omista ehdotuksista tuossa mm, näissä kansainvälisissä rikas, rikoskysymyksissä ja myös kansainvälisissä tietosuojakeskusteluissa vaikkapa Yhdysvaltain kanssa matkustajaluetteloista. Komissio on tehnyt nyt jo viisi viisi vuotta työtä. Voida, komissiolla on nyt viisi vuotta aikaa Tukholman ohjelmaa toteuttaa ja toivon, että teette kovasti, tehokkaasti työtä ja myös yhteistyössä parlamentin kanssa, jotta kaikki nämä asiat 118 tuonne 150 artiklakohdista tulevat todellakin toteutetuiksi ja huomioon otetuiksi. Minä uskon, että komissio tekee yhteistyötä parlamentin kanssa. Parlamentti nimittäin valvoo ja vahtii teitä koko ajan, jotta teette tätä työtä ja myös neuvoston työ on tärkeää, koska neuvoston työssä voidaan paljon uusia aloitteita ottaa esille myös parlamentin toiveesta. Kiitoksia. Kiitokset ja nyt puheenvuoro Chris Beckille. Olkaa hyvä, minuutti. Commissaire, monsieur le représentant du conseil. Hmm. Kiitos komissaari. Niin tässä yhteydessä voin todeta tyytyväisenä kun puhumme tästä tiekartasta, niin kuin Rova Reding viittaa, toimintasuunnitelma. Tässä on monta aihetta, tärkeää aihetta, käsitellä. Ja sen sijaan, että tehtäisiin tämmöinen valtava lista, niin- tai tekisin valtavan listan, niin, niin tuon esille, mikä minua hieman turhauttaa tässä asiassa toisaalta muodon puolesta. Tehän sanoitte keskustelussa, että meille on annettu hyvin tarkat määräajat, jotta nämä toimet saadaan aika, äh, täytäntöön panna. Meidän täytyy konkreettisesti toimia ja ei, että niin, että, että tässä puhutaan vain kauniita sanoja, mutta että näistä pitää tosiaan muodostua myös konkretiaa. Ja tämä tämän osalta kaksi tärkeää asiaa. Jotta me pystymme toimeenpanemaan tämän suunnitelman, niin meidän pitää saada aikaan prioriteettien määritelmä. Te puhuitte Rovarenin lisäarvosta. Meidän pitää nyt tosiaan tiettyjä asioita viedä eteenpäin, niitä joita pidämme kiireellisempinä kuin toiset. Ensimmäinen näistä erityisesti oikeudellinen yhteistyö jotta puhumme juridiselta puolelta samaa kieltä. Ehkä joku tuomarin Erasmus-ohjelma tai kaikkien oikeusoppinoiden Erasmus-ohjelma ja myös poliisien Erasmus-ohjelma. Sitten sisällöllisesti tällainen jonkunnäköinen majakka prioriteetti, jonka perusteella lasten suojelua ja lasten oikeuksia ja kyber kyberriko, ja, ja pedofiliaa saataisiin torjuttua entistä paremmin. Kiitos. Grazie, la parola all'onorevole Kiitoksia sitten Lambridis, minuutti. Niin, kiitos tästä nyt sitten sitten puuttuu solidaarisuutta. Me olemme keskustelleet jo uudelleen äh, asettamisesta Euroopassa, mutta, mutta Euroopan uudelleen sijoittamisesta, mutta tässä komission ohjelmassa ei tule minkäännäköistä ennaltaehkäisevää toimintaa, ei solidaarisuutta, joka on suurin vahinko, koska joka vuosi tulee tuhansia, kymmeniä tuhansia pakolaisia tuolta itärajan takaa Kreikkaan. Mitä sitten sopimuksen perusteella, näin, miten heitä pitää käsitellä, heidän palauttamistaan pitää suunnitelma, mitä tämä Frontex-sopimus esimerkiksi Tsekin kanssa, miten se toteutuu? Tässä äh, rikotaan Kreikan ja myös Euroopan oikeuksia, rajaoikeuksia rikotaan tässä puhutaan velvollisuudesta solidaarisuuteen maahanmuuttajia kohtaan. Maahanmuuttajat pitää integroida yhteiskuntaan. Muuten ei tietenkään ole mahdollista, että nämä ihmiset äh, elävät rauhallista yhteiseloa meidän kanssamme. Muuten heistä kasvaa tämmöinen tikittävä aikapommi ja, ja, tätä asiaa komissio ei ole vielä saanut otteisiinsa. Grazie la parola all'onorevole. Kiitokset sitten Haurigi, olkaa hyvä. Niin, Minusta vaikuttaa nyt siltä, että Euroopassa, jossa ei rajoja enää ole ja ylikansallista rikollisuutta eh, on entistä enemmän esillä, tarvitaan entistä kunnianhimoisempia vastauksia rajat ylittävään rikollisuuteen. Minun mielestäni meiltä puuttuu kuitenkin kunnianhimoa Europolin poliisiyhteistyön koordinoinnissa, samoin kuin Eurojustin oikeudellisessa yhtenäistämisessä ja myös Euro- Euroopan unionin teknisessä tutkintojen, tämän ähm, rikostutkinnan yhtenäistämisestä ja yhtenäistämisessä, rikosoikeuden yhtenäistämisessä ja myös äh, rikosoikeudellisten välineiden yhteisessä kehittämisessä. Minun mielestäni kunnianhimoa on aivan liian vähän ja kauhean tiukasti pidetään kiinni kansallisista oikeuksista. Ja minun mielestäni tällainen jäsenvaltioiden yksimääräisoikeus nyt pitäisi päästä siitä eroon, jotta me voisimme todellakin tehokkaasti ylikansallista rikollisuutta torjua ja todellakin tuottaa oikeanlaatuista turvallisuutta. Kiitoksia. Kiitokset. Tästä sitten puheenvuoromenettely ilman puheenluettelua ensimmäiseksi. Jakolin, olkaa hyvä. Signora Presidente, è sicuramente un'opportunità. Kiitos puhemies meillä on nyt käsillä hyvä tilaisuus Tukholman ohjelman tarjoamien mahdollisuuksien kautta. Nyt voimme todellakin sitten tehdä totta tästä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvasta alueesta. Me tarvitsemme yhteistyötä eurooppalaisten toimielinten ja sen meidän välillä tietenkin. Sehän on aivan olennaista. Eli se, että yhteistyö on todellista ja aitoa siirtolaisaaltojen sääntely, sääntelyn pitää tapahtua tasapuolisten oikeudenmukaisten perusteiden mukaisesti. Esimerkiksi lähivaltio- rantavaltioiden, rajavaltioiden vankilat ovat, ovat ylitäyt, ylikuormitettuja. Miten sitten tulee rajat, rajat, rajat ylittävään rikollisuuteen, sen torjuntaan. Kaikki tämä vaatii todellista aitoa yhteistyötä ja parlamentti joutuu tässä esittelemään, näyttelemään ratkaisevaa roolia sitten äh, komission ja neuvoston patistamisessa. Kiitoksia. Sitten Batten minuutti. Thank you, Madam President. Um, Dame Sarah Ludd... Äh, Dame Sarah Ludford sanoi, että hän on huolissaan siitä, miten oikeutta väärinkäytetään Euroopan pidätysmääräyksen äh, Andrew Simeon ja Gary Mannin osalta. Se on aliarvioitu. Äh, se on itse asiassa suuri oikeuden väärinkäyttö. Luovutusta on käytetty byrokraattisena muodollisuutena. Brittituomioistuimet eivät ole pystyneet omia kansalaisiaan suojelemaan oikeuden vääriltä pidätyksiltä ja ne, heidät on vielä luovutettu vieraaseen Minä tiedän, koska olin Andy Simeonin osalta istuin toisessa istumessa, kun kaksi tuomaria ei, ei pystynyt ollenkaan estämään herra Simeonin luovuttamista, vaikka tuomioistuimessa kaikille oli selvää, että näytteet eivät olleet todellisia ollenkaan. Mutta näinhän se on, koska tuomioistuin ei saa katsoa näyttöä. Sillä ei ole oikeutta. Dame Sarah ja liber, demokraatit voivat nyt itkeä krokotiilin kyynäreitä herra Sirjonin edestä, mutta heidän täytyy kuitenkin kantaa vastuunsa tästä inhimillisestä kurjuudesta, josta he ovat itse asiassa nyt vastuussa. Grazie. Kiitokset. Sitten Papa Nikolau, yksi minuutti. Eh, rouva puhemies, kiitos. Me olemme eh, eh, päättäneet näistä askelista koskien solidarisuuden vahvistamista. Tässä tarkoitan tietysti laitonta maahanmuuttoa sen äh, suitsimista. Äh, toime, äh, nämä to, toimenpiteet ulottuvat vuoteen 2011. Siinä vedotaan kansallisiin turvapaikkalainsäädäntöihin niin, että, että jäsenmaat voisivat tarjota sitten pakolaisille heidän mahdollisuuksiensa mukaisia työpaikkoja. Me, meillä olemme mm, saaneet että, Äh, äh, Maltalle äh, perustettavan pakolaisviraston hyväksyneet. Tässä turvapaikkakysymys sen saralle tarvitaan meka, mekanismi, joka voisi mahdollistaa sitten toimeentulolle jäsenmaissa oleville pakolaisille. Kiitos. Grazie. Kiitokset. Vielä viimeinen puhuvuoro. Makovei, minuutti.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 haluaisin viitata korruption vastaiseen mekanismin jäsenvaltiosta, joka kuuluu tähän toimintasuunnitelmaan. Meillä on neuvoston päätös, jolla määriteltiin tämä äh, toimintasuunnitelma, joka määrittelee tämän. Sitten on komission toimintasuunnitelma äh, Tukholman ohjelman täytäntöönpanossa. Ne viittaavat siihen, miten arvioidaan jäsenvaltioiden korruption vastaista toimia. Me tarvitsemme siis poliittista tahtoa ja sitoumusta siihen, että jäsenvaltioissa tämä äh, mekanismi saadaan pystyyn. Sanon tämän, koska kaikki tiedämme, että tähän mennessä kansalliset ponnistelut eivät kaikissa jäsenvaltioissa ole toimineet nyt miedosti sanottuna tämä tiedonanto korruptiosta, e, joka unionin politiikasta mm, korruptiota vastaan kohdistui vuodelta 2011, haluaisin sanoa, että se pitää saada jo tämän vuoden loppuun mennessä käyntiin ja tällä tavalla se vastaisi korruption vastaiseen toimintaan unionissa ja jäsenvaltioissa paremmin, koska korruptiota pidetään myös yhtenä talouskynä ja senpä takia oli tärkeää saada se, se, se torjutuksi. Kiitos. Grazie. Kiitokset. Ja nyt antaisin puheenvuoron Lopes Garridolle neuvoston puolesta. Kiitokset, puhemies. Se, mikä nyt on tämän keskustelun taustalla oikeus, vapaus ja turvallisuus kysymyksissä Euroopan unionissa, on tietysti kaikkien tuntema ja Busutil siihen erityisesti viittasi puhuessaan kansalaisuudesta eurooppalaisesta kansalaisuudesta. Tässä me nimenomaan puhumme tämän eurooppalaisen kansalaisuuden tärkeimmästä ilmenemismuodosta ja siitä, että tätä kansalaisuutta meidän täytyy syventää entisestään ja Espanjan puheenjohtajakauden yksi tärkeimmistä kysymyksistä nimenomaan tämä on ja sen pitää olla Lissabonin sopimuksen jälkeisen Euroopan tärkein, tärkein tavoite. Ja tässä nyt Sargentini esitti hyvin suoran kysymyksen neuvostolle siitä, mitä nyt on sitten Espanjan puheenjohtajakauden aikana saatu jo aikaiseksi tällä alalla ja mitä ollaan tekemässä sitten tulevaisuudessa. Minä kiittäisin tästä hyvin suorasta kysymyksestä teitä ja yritän nyt vastata ja tätä, tähän kysymykseen tietyn, tietyillä yksityiskohdilla, jotka kaikki liittyvät kansalaisuuteen ja vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen. Eli koko Euroopan kansalaisuuskäsitteen ytimeen 2000-luvulla ihmisoikeussopimushan on yksi tärkeimmistä kysymyksistä ja tämä yleissopimus, josta juuri äsken keskustelimme, se on yksi Espanjan puheenjohtajakauden etusia kysymyksistä. Ja kun puhumme sitten vapauskysymyksistä, niin meidän täytyy muistaa tämä rikosoikeusyhteistyö ja erityisesti rikosoikeudellisessa prosessissa tapahtuva syyttäminen ja oikeus tiettyjen kielten käyttöön ja sitten syrjimättömyyssopimusdirektiivi. Toivomme, että me saisimme tästä sitten komissiota mitä pia, pikimmin vastauksen, koska tämä on hyvin kunnianhimoinen ja hankala ehm, tiedonanto ja direktiiviehdotus ja me todella odottelemme sitä kuin kuuta nousevaa komissiolta. Ja sitten puhuisin näistä uhreista. Tätä, tämä on yksi tärkeimmistä kysymyksistä Espanjan puheenjohtajakauden aikana ja erityisesti juuri tämä väkivallan, nämä väkivallan uhrit, erilaisten väkivaltojen uhrit, väkivallan uhrit. Ja tässä erityisesti olemme käsitteilleet ihmiskauppaa kauppadirektiiviä, eh, seksuaalisen hyväksikäytön estävää direktiiviä ja siitä näistä kaikista kesäkuussa varmasti lopultakin päätetään ja me sitten tehdään vielä tällaista luonnosta lainsäädäntöehdotukseksi naistiin kohdistuvasta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta. Ja näistä asioista keskustellaan kyllä varmasti tämän parlamentin valiokunnassa, liipevaliokunnassa, naisten asioiden valiokunnassa ja niin poispäin. Siellä kyllä käsitellään juuri tätä sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa joka aiheuttaa suurimman osan väkivallan uhreista Euroopan unionissa. Ja tietysti täällä on puhuttu tästä yleisestä puhelinnumerosta, joka voitaisiin unioniin luoda väkivallan uhrien avuksi. Ja sitten näistä turvallisuuskysymyksistä. No meillä on tämä sisäisen turvallisuuden strategia. Se on hyväksytty maaliskuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa ja me olemme hyväksyneet myös tällaisen sisäisen turvallisuuden mm, työryhmän komitean ja me olemme myös Yhdysvaltojen Yhdysvaltain kanssa keskustelleet näistä kysymyksistä ja Toledossa päätettiin siviilikysymyksistä ja SWIFT-asioista, näistä tietosuojakysymyksistä. Me haluamme Yhdysvaltain kanssa mitä pikimmin saada aikaiseksi poliittisen yhteisymmärryksen. Ja me ke keskustelemme Yhdysvaltain kanssa myös terrorismin torjunnasta jatkuvasti. Sitten näistä asioista, jotka liittyvät tähän yksityisoikeuspuoleen, tahtoisin muistuttaa teitä Rooma kolmosesta, joka koskettelee avioliittolainsäädäntöä. Ja sitten siirtolais- ja turvapaikkapolitiikasta, siitähän moni puhui täällä Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Nyt käydään uudelleen ja arvioidaan läpi komission työn pohjalta tuota Euroopan unionin siirtolaisuus- ja turvapaikkasopimusta jälleen uudelleen läpi ja tässä olemme myös sitten keskustelemassa yksimatkustavien alaikäisten palauttamisohjelmasta. Ja turvapaikkakysymys liittyy tietysti tuohon Frontexin uudistamiseen ja olemme myös luomassa eurooppalaista pakolaisohjelmaa ja sitten uudelleen sijoittamisohjelmaa pakolaisille samoin kuin sitten kotiin palauttamisohjelmaa pakolaisille. Ja tietysti puhumme myös pakolaisrahastosta. Sehän pikapuoliin on valmis toimimaan vuoden 2011 alkuvaiheilta. Siinä oli, siihen saimme Tavaresin mietinnön. Siinä toivottiin hyväksyttävän tämä rahasto. Ja on tietysti myös monia muita aloitteita, jotka liittyvät siirtolaisuuteen ja aivan erityisen hyvin komission jäsen Reding ja komissio muutenkin on puhunut näistä Lissabonin sopimukseen liittyvistä rahoituskysymyksistä ja verotuskysymyksistä. Ja on hyvin kiinnostavaa, varsinkin nyt juuri alkajaisiksi Lissabonin sopimuksen eh, heti alkumetreillä ryhtyä näitä asioita käsittelemään, koska nämähän ovat näillä kriisin hetkillä hyvin tärkeitä asioita, eli että me pystyisimme eh, sitten myös vastaamaan tähän rajat ylittävän rikollisuuden muotoihin ja siihen, että voisimme löytää rajat, ylittävät, rajat ylittäviä rikollisen tekijät myös omien rajojemme ulkopuolelta ja sitten tämä yhteinen syyttäjälaitos, jota ajatellaan Euroopan. Ja tämä, näitä kysymyksiä Espanjan puheenjohtajakauden aikana yhteistyössä komission ja parlamentin kanssa halutaan käydä läpi ja minun mielestäni on aivan olennaista pyrkiä luomaan luotettavuutta ja uskottavuutta, kun me haluamme nyt luoda tällaisen avoimen ja turvallisen Euroopan. Ja tässä haluaisin nyt taata teille, että tässä kolmois puheenjohtajaa linjassa Belgian ja Unkarin kanssa me olemme näitä asioita jo kovasti käsitelleet ja pitäneet näitä prioriteettikysymyksinämme ja tietysti yhteistyössä parlamentin kanssa ja kiitän, nyt, kiitänkin nyt kaikkia edustajia yhteistyöstä. Kiitokset ja nyt antaisin puheenvuoron jäsen Redingille. Everybody speaks. Niin, kaikkihan puhuvat Tukholman ohjelmasta. Se on kaikkien huulilla. Onko se nyt sitten joulukuusi, jossa on satoja toiveita, lahjatoiveita. Kaikkien pitäisi kuitenkin puhua realiteeteista Miten tämä jo, näitä joulukuusen toiveita on, on käsitelty ennen Lissabonin sopimusta? No, suljettujen ovien takana. Eikä otettu paljonkaan huomioon kansalaisen asemaa ja kansalaisten toiveita ja kansalaisten odotuksia. Kolmas pilari, jossa sisäministerit eivät kysyneet parlamentilta eivätkä komissiolta. Ja jos Euroopan tuomioistuimella ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta puuttua peliin, eli se oli se lähtökohta. Ihan mahdoton tilanne. jossa vähimmäis de minimis päätöksiä ei edes täytäntöön pantu kansallisella tasolla, jossa kansalaisilla ei ollut mitään mahdollisuuksia, mitään keinoja, mitään välineitä mennä oikeuteen, protestoida, saada oikeutensa kuuluviin. No nyt onneksi on sitten Lissabonin sopimus. Eikä enää olekaan kolmatta pilaria, vaan on komission ehdotukset, yhteispäätösmenettely kansa, täytäntöönpano kansallisella tasolla ja Euroopan tuomioistuimen valvova silmä kaiken yllä. Mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että ei asiat nyt ihan hetkessä sormia näpäyttämällä synny. Mutta pitää saada sääntöjä ja ehdotuksia, ja niiden pitää noudattaa normaalia toimintamenetelmää, jossa parlamentaarikot pyytävät, että komissio tekee tällaista. Ensinnäkin, ensinnäkin, että se tutkii tarkkaan, mitä on mahdollista saada aikaiseksi ja mikä tuo sitten pelin lisäarvoa. Toiseksi, julkinen kuuleminen, julkinen ajatusten vaihtaminen, jotta saisimme kuulla, että ne ehdotukset, joita me teemme pöydälle, että ne jollain tavalla sitten joko kansalaisyhteiskunnassa tai elinkeinojen tasolla tai jäsenvaltioissa tai kansallisissa parlamenteissa tullaan hyväksymään, koska tiedämme, että nekin joutuvat tällä alalla toimimaan ja jotka siis sitten toteenpanevat tätä toissijaisuusperiaatetta. Sitten vaikutusten arviointi, jolla nähdään, että onko meidän, tekemä, onko meidän tekemisen menossa oikeaan suuntaan. Ja sitten sen jälkeen vasta komissio tekee varsinaisen ehdotuksensa. Jos haluatte, että komissio tekee niin kuin viime vuosina on tehnyt, niin kertokaapa minulle, niin minä teen ehdotuksen vaikka kerran viikossa. En mitä tiedä sitä, minne ne joutuvat ne jäävät ensinnäkin kansallisiin parlamentteihin. Ja ihan oikein näin jäävätkin, koska meidän pitää tehdä tosissaan näitä ehdotuksia, jotka perustuvat sellaisille juridisille olettamalle, että meidän tekemämme on mahdollista, on riittävän vahvaa, on täytäntöönpanokelpoista kansallisella tasolla. Minä en halua, että meidän tekemämme ensimmäinen ehdotus sitten riitautetaan Luxemburgin tuomioistuimessa ja Strasbourgin tuomioistuimessa minä haluaisin johtaa meidät kaikki siihen suuntaan, jossa kansalaiset ymmärtävät, että meidän tekemisemme lisäarvo tuo heille hyötyä käytännön elämään. Minä olen kuullut teitä, siis vastuullisena komissaarina naisten oikeuksista, kun puhun, mitä, me tarvi, mitä meidän pitää tehdä. Ja jotta saataisiin oikeusvarmuutta naisille kaikissa jäsenvaltioissa kun heillä on ongelma, kun he kohtaavat väkivaltaa, niin he saavat oikeutensa, eikä ole ilmassa vain jonkun näköinen illuusio siitä, että toivovat saavansa oikeutensa toteutetuksi ja sitten heille ei olekaan minkäännäköisiä välineitä käytettävissä. Eli tätä asiaa pitää nyt sitten viedä eteenpäin. On olemassa satoja toimia, jotka pitää lissabonisoida, jotka pitää ottaa nyt sieltä, sieltä kuopasta ulos ja tuoda sitten päivänvaloon jotka pitää sopeuttaa uusiin lakeihin. On olemassa satoja toimeja, jotka eivät toimi. Esimerkiksi pidätysmäärät. Rova Ladford puhui tästä pidätysmääräyksestä. No, ei, ei tietenkään, koska jäsenvaltiot eivät sitä toimea, täytäntöönpane tai toimeenpane, koska tämä rakennelma sen ympärillä, nimittäin vastavuoroinen tunnustaminen ja vastavuoroinen luottamus, johon tämä tunnustaminen perustuu, niitä ei ole vielä rakennettu tai saatu aikaan. Ei tätä voi tehdä ilman, että luotetaan toinen toisiimme. Ja minäkään en valitettavasti voi millään lailla tai asetuksella synnyttää luottamusta tuomareiden päässä Eh, kaikissa eurooppalaisissa tuomioistuimissa. Tämä luottamus, keskinäinen luottamus pitää synnyttää, pitää luoda lainsäädännöllä ja sellaisilla toimilla, joilla kansalaisten oikeuksia suojellaan ja puolustetaan kaikissa jäsenvaltioissa, niin että ne tuomarit myös toimeenpanevat niitä sääntöjä, joita me olemme etsineet. Ja kyllä me nyt edistymme asiassa hyvinkin nopeasti. Toimintasuunnitelma, no kollega, joka esitti kysymyksen, ei ole täällä enää, mutta esimerkiksi naisia vastaan kohdistuvan väkivallan torjuminen. Vuonna 2011 saadaan lopullinen teksti kaikkien uhrien suojelemiseksi. Ei tässä ole kyse erilaisista uhreista siellä sun, siellä sun täällä, kaiken näköisistä erilaisista uhriryhmistä, vaan tässä pitää nyt sitten tehdä uhreista yhtenäinen ryhmä. Ja sitten me olemme tutkineet tietoturvaa, mutta valitettavasti nyt sitten sitten tai onneksi parlamentti sanoi ei eh, Lissabonin aikaisille te te teoille. Eli sillä tavalla ei voida jatkaa. Ja niin, kyllä valiokunnan puheenjohtaja, joka tietää, että teidän valiokuntanne ja muutkin komiteat integroidaan meidän työhömme. Ja meidän varmasti löytyy yhteistä tekemistä teknisiä kysymyksiä, joilla on vaikutus yhteiskuntiin ja, ja, ja muutakin pitää tehdä. Meidän pitää selvittää kansalaisille, mitä me olemme oikein tekemässä, koska sekin kuuluu osana tähän pakettiin, eikä se ole varmasti helpoin osa tätä, tätä selvitystyötä. Ja niin meidän pitää ryhtyä toimiin esimerkiksi laittoman maahanmuuton ja turvapaikkakysymysten selvittämiseksi. Kuten kuulitte, Cecilia Malmström on tekemässä hyvinkin konkreettisia ehdotuksia rajavalvonnasta ja laittomasta ja laillisesta maahanmuutosta ja niin edelleen. Olisi tärkeää, jos parlamentti yhdessä neuvoston kanssa voisi hyväksyä olemassa olevat ehdotukset tämän turvapaikkapaketin, tämän yksinkertaisen luvan, luvan ja sitten uudelleen sijoittamisen ja keskinäisen tunnustamisen ja tämän toimintasuunnitelman, joka koskee yksin tulevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita tai pakolaisia. Eikö paljon on tekeillä? Eikä kysymys ole siitä, kuka nyt mitäkin tekee, koska kaikkia ei voi tehdä. Esimerkiksi joku kysyi tai pyysi tällaista syrjinnän vastaista direktiiviä. No anteeksi, nyt vaan. Mutta tämä kysymys pitää yksimielisesti sopia ja se jää heti neuvostoon kiinni. Mitä minä nyt sitten voisin tehdä? en minä siis <laughs> tällä edeltäjän heiniä. Komissio on esittänyt syrjinnän vastaista lainsäädäntöä ja se on yksimielisesti jäänyt kiinni sitten neuvostoon. Puhutakaa niiden kanssa, jotka sen, sen ö, jumittivat. Sitten samaa sukupuolta olevat ö, parisuhteet. Taparit. Te tiedätte kaikki yhtä hyvin kuin minäkin, että tämä kuuluu toissijaisuuden piikkiin, eli jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ne säätelevät sitä, miten samaa sukupuolta olevia pareja kohdellaan. Euroopan unioni istuu kuva, astuu kuvaan siinä vaiheessa, kun kyse on rajat ylittävästä tilanteesta, mutta minä en voi Ranskan, Italian, Puolan, Puolan enkä Romanian, enkä Kreikan, enkä Luxemburginkaan puolesta näitä asioita ratkaista ne maat joutuvat tämän asian ratkaisemaan itse. Minä ymmärrän, että syrjintää ei ole, jos nämä ihmiset tulevatpa sitten miltä tasolta tahansa, jos he harjoittavat oikeuttaan liikkua raja, rajojen yli. Ja siinä tapauksessa meidän asiamme on puuttua tilanteeseen. Me olemme ale, aloittaneet jo liikkuvuuden osalta ja kansalaisten oikeuksien osalta ja yhteistyön osalta eh, eri oikeusjärjestelmien välillä ja rajojen poistamisen osalta, jos rajoja vielä näillä yhtenäismarkkinoilla on. Valitettavasti täytyy sanoa, että eivät yhtenäismarkkinat ole kansalaisuuden osalta vielä täysin yhtenäiset. Ja, ja minä luin tämän Maria Montin mietinnön, jossa on paljonkin tekemistä tai paljonkin ajatuksia sen suhteen, mihin suuntaan pitää mennä. Ja minun raamattuni on, arvatkaapas mikä, se mietintö, jonka yksi teidän jäsenenne on laatinut ja joka sisältää kaikki ne tekijät, jotka koskevat kansalaisten vapaata liikkumista ja kaikki ne ongelmat, jotka siihen liittyvät ja jotka pitää ratkaista. Ja minä nyt sitten ehdotan teidän suuntaanne, että käsitelkää niitä yksitellen. Ratkaiskaa ne yksitellen yhteistyössä teidän kanssa. Teidän kanssa. Jos minä teen ehdotuksen ja kun, kun, kuten näette, miten asia etenee, niin teillä on tosi, teille tulee tosi paljon ehdotuksia pöydälle, että teidän täytyy tehdä ylityötä. En tiedä, onko teidän työjärjestyksenne ja, ja työntekijöiden oikeuksien ja ihmisoikeuksien mukaista, että, että pitää yötä myöten ehdotuksia niin sitten lukea, mutta äh, me teemme yhteistyötä ja me teemme niin paljon työtä ennen kuin nämä ongelmat, että nämä ongelmat saadaan ratkaistuksi. Mutta en voisi tehdä sitä yksin, minä tarvitsen teidän rakentavaa yhteistyötänne ja, ja toivon, että te autatte minua selvittämään nämä ongelmat yksitellen. Vaikka se nyt sitten olisi yksi per viikko, niin minä saan teille ehdotuksen yhden viikossa ja, ja olen valmis tulemaan mihin tahansa valiokuntaan ja niin usein kuin haluatte ja asiasta keskustelemaan yksi asia kerrallaan. Ja niinpä sitten viiden vuoden kuluttua avullanne me olemme saaneet tämänkin maan osan muutettua. Grazie. La discussione... Kiitoksia. Nyt päätän keskustelun.